Nykyinen parlamentin kokoonpano on tämän päivän äh, pöytäkirjoissa. Ja tähän päättyy tämän päivän istunto työjärjestyksen mukaisesti. Kiitoksia ja näkemiin huomenna puhemiehen vaalissa ja siellä